kirjoittavat itse asiaa, sitä mit, ö, mistä on kyse, toisin kuin täytäntöönpanosäädökset, jotka käsittelevät sitä, miten toimitaan. Delegoitujen säädösten tarkoituksena on sisältää vähemmän tärkeitä elementtejä, jotka kuitenkin muuttavat perus säädöstä, koska ne lisäävät uusia sitoumuksia. Ne eivät siis muuta äh, pohjalla olevan säädöksen henkeä, mutta menevät enemmän yksityiskohtiin. Ja tämä on näiden kahden delegoidun säädöksen äh, taustalla, koska kaikkia näitä määräyksiä pidettiin liian teknisinä, jotta ne olisi voitu laittaa ähm, tähän perus asetukseen, perussäädökseen ja siksi päätettiin, että näistä keskustellaan teknisemmällä tasolla. Komission velvoitteet delegoitujen säädösten kohdalla ovat hyvin erilaiset kuin täytäntöönpanosäädösten kohdalla. Komitologia ei ole laisinkaan, jäsenvaltiot eivät äänestä tästä, mutta komissiolla on velvollisuus kuulla kaikkia asiantuntijoita. Tässä tapauksessa me järjestimme kuulemisia. Meillä oli viisi asiantuntijaryhmää ja se selitetään tässä ähm, näissä perusteluissa, mutta äh, selitän hiukan tarkemmin tätä prosessia. Kaikissa asiantuntijaryhmissä oli jäsenvaltioiden äh, asiantuntijoita, äh, Schengen-assosiaatiovaltioiden asiantuntijoita, ja muita, jotka osallistuivat siis näihin ryhmiin. Ensimmäinen asiantuntijaryhmä kokoontui kauan sitten heinäkuussa 2013. Silloin meillä ei ollut vielä laillista perustaa, mutta olimme mielestämme riittävän pitkällä, jotta pystyisimme aloittaa keskustelun ja että voisimme hyödyntää näitä rahoitusvälineitä jo vuonna 2014. Heinäkuun asiantuntijaryhmäkokousten jälkeen Silloin ei ollut vielä selvää, pannaanko nämä määräykset delegoituun säädökseen vai täytäntöönpanosäädökseen, joten tässä, tätä, nämä olivat asiakirjoissa, jotka eivät olleet lainsäädäntötekstiä, mutta sisältö oli kuitenkin sama. Sitten pyysimme kysymyksiä jäsenvaltioilta, saimme 78 kysymystä, jotka laitoimme taulukkoon ja vastasimme niihin ennen toista asiantuntijaryhmän kokousta, joka pidettiin lokakuussa 2013. Sitten meillä oli neljäs asiantuntijaryhmän kokous helmikuussa 2014. Silloin meillä oli poliittinen sopimus näistä rahoitusvälineistä, joten siltä sitten pystymme esittämään todellisen tekstin. Ja sitten 4. huhtikuuta meillä oli neljäs asiantuntijaryhmän kokous vielä ennen kuin muodollisesti nämä asetukset hyväksyttiin ja niin sitten 6. Eh, kesäkuuta meillä oli viimeinen asiantuntijaryhmän kokous ja silloin pystyimme kaikille asiantuntijoille eh, esittelemään eh, viimeisimmän tekstin sellaisena kuin se hyväksyttäisiin ja sen jälkeen emme saaneetkaan sitten enää kysymyksiä keneltäkään. Ensimmäinen äh, sen asetuksen, on, joka liittyy vastuuviranomaisiin ja valvontavastuuseen ja tarkastusviranomaiseen. Se käsittelee kysymyksiä, joita jäsenvaltioiden täytyy noudattaa, kun on kyse näiden rahastojen täytäntöönpanosta. Nämä ovat ihan teknisiä kysymyksiä, mutta ennen kuin jäsenvaltiot ryhtyvät näiden rajoitusvälineiden käyttöön, niin silloin niillä täytyy olla määrätyt vastuuviranomaiset. Eli jos niitä ei ole nimetty, niin silloin rajoitusvälintä ei pystytä käyttämään. Siksi on todella tarpeen, että nämä asetukset saadaan mm, käyttöön mahdollisimman pian. On totta, että jäsenvaltioissa toimitaan jo, että säännöt ovat varsin vakaat, niistä on keskusteltu, ne eivät ole niin uusia itse asiassa, koska Tämä, nämä ovat kuitenkin hyvin selkeitä sääntöjä, eh, jotka perustuvat jo olemassa oleviin rahoitusvälineisiin, joita meillä on. Ne on harmonisoitu myös rakennerahastojen määräysten kanssa, ottavat huomioon kaikki varainhoitoasetuksen vaatimukset, eli tämä on aivan tuttua tavaraa jäsenvaltioille, mutta silti on tärkeää, että meillä on vakaat säännöt ja tällä tavoin komissio pystyy sitten myös valvomaan, mitä jäsenvaltiot tekevät, koska siihen emme pysty, jos meillä näitä sääntöjä ole. Joten äh, täällä komissiossa olemme varsin huolestuneita kuullessamme, että te harkitsette sitä, että äh, jatkaisitte tätä tarkastelu, määräaikaa. Olemme varsin huolestuneita, koska jo olemme nyt syyskuussa 2014, emmekä ole vieläkään pystyneet hyväksymään mitään kansallisia ohjelmia, ja me emme haluaisi, että tapahtuisi enempää lykkäyksiä, ellei hyvää syytä tälle oli, koska tässä on kuitenkin kyse varsin teknisestä asetuksesta. Ehkä lyhyesti vielä sisällön kerron sisällöllisesti näistä asetuksista. Tämä ensimmäinen säädös kollegani kertoi sitten toisesta säädöksestä. Ensimmäisessä säädössä on neljä lukua. Ensimmäinen sisältää nämä määritelmät, se on varsin yksinkertainen. Ja sitten tärkeimmät ovat luvut kaksi ja kolme luku kaksi sisältää kaiken sen, mitä vastuuviranomaisen tulee tehdä. Kappaleessa yksi puhutaan, miten tämä vastuuviranomainen pitäisi nimetä. Ja vielä tärkeämpää on se, että kuinka tätä nimeämistä pitäisi uudellaan arvioida ja milloin nimeäminen pitäisi perua, mikäli vastuuviranomainen ei toimi kunnolla. Sitten kappaleessa kaksi, kohdassa kaksi käsitellään sitä, mitä vastuuviranomaisen tulisi tehdä, mitä tapahtuu jos vastuuviranomainen delegoi eh, tai siirtää tehtäviä eh, kolmannelle osapuolelle. Ja kolmannessa kohdassa eh, käsitellään tarkkaan vastuuviranomaisen oikeuksia, velvollisuuksia, intervointivelvollisuuksia, miten esimerkiksi ehm, tukia myönnetään ja sitten tässä on yleiset periaatteet siitä, että tukia pitäisi antaa mahdollisimman avoimessa menettelyssä ja miten ähm, edunsaajien tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa ja niin poispäin. Ja sen jälkeen äh, kuvaillaan sitä, mitä tarkastusviranomaisen tulisi tehdä, kuinka äh, sen tulisi valvoa vastuuviranomaista ja raportoida kaikista ongelmista komissiolle. Ja sitten neljäs luku, se äh, neljäs kohta, se käsittelee ainoastaan äh, tällaisia loppu määräyksiä, joten se on hyvin yleinen. En mennä nyt sen enempää yksityiskohtiin. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotta tämä etenisi nopeammin. Voin kertoa teille, miksi sieltä löytyy yksi jos toinenkin määräys, ja Stephanie Hardy kertoo teille sitten tästä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä koskevasta säädöksestä. Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. Todella tässä Kyse on lisäyksestä. Oikeusperustaan tämä perustuu neuvotteluihin parlamentin ja neuvosten kanssa. Kyse on todella siitä, että yleisölle tulee tiedottaa näistä toimenpiteistä varsin yksityiskohtaisesti. Tässä tähän delegoituun säädökseen liittyy myös täytäntöönpanon säädös, jossa on teknisiä yksityiskohtia siitä, miten esimerkiksi sinistä lippua ja tähtiä tulee käyttää. Tämä liittyy Euroopan unionin rahastoihin, siihen miten rahastoja tulee käyttää. Ja Euroopan parlamentti on luonnollisesti kumppaninamme tässä työssä. Jäsenvaltioilla on velvollisuus tiedottaa yleisölle sekä mahdollisille tuen saajille näistä kysymyksistä. Tämä on jäsenvaltion velvoite. Näistä säännöistä on keskusteltu lokakuussa 2013, helmikuussa sekä huhtikuussa 2014 asiantuntijaryhmissä ja sitten ää, turvapaikkaa komitean 6. kesäkuuta kokouksessa – Niistä keskusteltiin, komissio hyväksyi ne 20. heinäkuuta ja toimitti ne parlamentille ja neuvostolle. Luonnollisesti nämä ehdotukset pohjautuvat komission määräyksiin, jotka liittyvät tiedottamiseen ja yleisölle julkistamiseen. Ja tässä on luonnollisesti otettava myös huomioon näiden rahastojen koko ja niiden luonne Eh, joten tässä tarvitaan tiettyä suhteellisuutta. Emme halua liiallista taakkaa jäsenvaltioille sekä eh, edun saajille tästä hallinnosta. Näin ollen eh, on jäsenvaltion mahdollisuus päättää, miten soveltaa näitä määräyksiä ja luonnollisesti yhtäläinen kohtelu toteutuu kaikissa tapauksissa. Rahastoissa pyritään ähm, huolehtimaan asioista muun muassa aina on huolehdittava täysin yksityisyyden suojan toteutumisesta sekä tietosuojakysymyksistä. Samoin läpinäkyvyys sekä yhtäläinen kohtelu on otettava huomioon. Tässä on eh, ikään kuin neljä kokonaisuutta, velvoitteita, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Ensinnäkin jäsenvaltioiden velvoite on mahdollisimman laajalti tiedottaa kansallisista ohjelmistaan ja siitä, mitä aikovat eh, tehdä ja miten toimia. Ja kun ajatellaan näiden rahastojen mm, edunsaajia, esimerkiksi erilaisia yhteisöjä, heidän tulee tiedottaa kirjallisesti ja muin mahdollisin tavoin toimistaan, jotta aina tulee tiettäväksi, milloin EU-rahoitusta on ohjelmassa käytetty. Samoin äh, mahdollisille edunsaajille tulee tiedottaa näiden äh, rahastojen äh, mahdollisuuksista, näiden tahojen mahdollisuudesta käyttää rahastoja. Ja samoin tulee kertoa edunsaajien velvollisuuksista sekä myös oikeuksista rahastojen suhteen. Ja tässä todella nyt puheenjohtaja keskeyttää. Pyytäisin teitä äh, äh, päättämään puheenvuoronne. Kyllä puheenjohtaja, päätinkin sen juuri. Uh, the floor is open. Ja nyt äh, puheenvuoroja ensimmäisenä Rova Wikström. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia hyvä komissio tästä näistä tiedoista. Ne olivat tarpeen. Nämä kaksi delegoitua säädöstä esiteltiin parlamentille heinäkuun lopussa. Ne tulevat astumaan automaattisesti voimaan, jos mitään ei tehdä. Ja minusta tuntuu siltä, että on erittäin tärkeää, että meillä on demokraattista valvontaa ja kunnollinen arviointi, koska tämä kerran on ensimmäinen kerta, että saamme tällaisia delegoituja säädöksiä tähän valiokuntaan. Joten olen kyllä täysin eri mieltä komission näkemyksen kanssa siitä, että tämä pitäisi olla nopea menettely, että tämä on tekninen kysymys. Kyllä, meidän on tarkasteltava yksityiskohtia niissä ne vaarat piilevät. Meidän on nyt täällä tar- katsottava kaikkea sitä, mitä komissio meille antaa, joten siksi mm, artikla 105 olisi tässä nyt sovellettava ja meidän on tosi tarkkaan, todella tarkkaan tämä tarkasteltu. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kuin Rova Wikström? Ää, Diastemera, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti kahta mietintöä, tekstiä, jotka meille tulee komissiolta liittyvät jotka liittyvät komission delegoituun asetuksiin ja muihin asetuksiin. Minun on tässä vähän pakko sanoa, että tämä oli hyvin tiivis selvitys. Se oli niin laaja ja ehkä hieman myös sekavakin minun mielestä ja vähän hajanainen. Mutta, mutta kyllä sieltä jotakin keskeistä sai kuitenkin irti, se keskeisen tärkeä parlamentille ja tälle valiokunnalle – se on se yhteinen nimittäjä, joka meillä pitää olla keskusteluissamme, jossa me haluamme ratkaista meidän yhteisiä toimientin välisiä ongelmia, kun on puhuttu delegoidusta asetuksista ja toimeenpanevista asetuksista. Ehkä monet teistä eivät vielä tiedä, että kun minä eh, olin esittelijänä viisi 29 eh, kautta 2009, kun puhuttiin verotuksesta ja näistä viisumeiden myöntämisestä, eh, yhteisön säädösten puitteissa, niin silloin työ oli hyvin tiivistä. Keskustelimme lähes kolme vuotta. Meillä oli perussopimuksia, jotka saimme läpiviedyksi lähes kaikkien poliittisten puoliryhmien kanssa. Me saimme hyvät sopimukset komission kanssa, ainakin kun puhutaan yhteisestä käytöstä, kun puhutaan yhteisestä lainsäädöstä, delegoidusta asetuksista ja toimeenpanevista asetuksista. Silloin parlamentin kanta sai kirkkaan voiton. Ja silloin kuitenkin tehtiin valitus tuomioistuimen, EU-tuomioistuimen edessä. Ja silloin tämä asia käsiteltiin uudestaan, mutta on aika kummallista, että tässä nyt olen kuulin tässä viimeiseltä puhujalta, kun hän viittasi tästä, tähän viimeiseen delegoituun asetukseen jossa puhuttiin maahanmuutosta ja hän sanoi ihan kirjaimellisesti seuraavaa, että tämän lisäksi tämä asetus on saanut lisää täydennystä toimeenpanevasta asetuksesta. Minä haluaisin vähän lisää selitystä. Minä pyydän, että, että tässä otettaisiin hyvin huomioon tekniset laatua olevat kysymykset ja että selittäisi tämä minulle tarkemmin ihan yksityisesti kahden kesken, koska komissiohan aikoo viedä tämän kysymyksen oikeusistuimeen silloin, kun on kyse delegoista asetuksista, toimipanevista asetuksista ja silloin me parlamentissa äh, meillä pitäisi olla omat kriteerimme suhteessa komission kriteereihin, ja tässä se pitäisi selittää vähän selkemmin, miten tässä nyt oman on yhteen törmänneet nämä kaksi eri luonteista asetustyyppiä. Minä olen vähän huolissani tästä asiasta, ja kiitos, että sain käyttää puheenvuoron. Thank you, Diaz de Kiitokset, herra mm, de Mera. Olen aivan varma siitä, että sihteeristö toimittaa teille pyytämänne tiedot kahden keskisesti kokouksen jälkeen vaikkapa. On muita puheenvuoropyyntöjä? Mm, tiedätte, että koordinaattorit keskustelivat aiheesta tänä aamuna ja seuraavassa koordinaattorien kokouksessa – palataan asiaan juuri tuosta määräajan pidentämisestä ja ylipäätään tämän ja vastaavien kysymyksien käsittelystä valiokunnassa. Jos täällä ei ole kenelläkään mitään muuta lisättävää, eikä komissiollakaan näitä olevan, niin siinä tapauksessa kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita ja siirryn esityslistallamme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on siis viimeinen kertomus vuosien 2010-2014 sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta. Kuulemme todella tämän viimeisen täytäntöönpanokertomuksen ja komissiosta sisäasioiden pääosaston sisäisen turvallisuuden yksikön johtaja Luigi Soreka on paikalla ja pyydän häntä nyt esittelemään meille tämän täytäntöönpanokertomuksen, josta voimme hänen esityksensä jälkeen keskustella. Tämänpäiväisen keskustelun jälkeen asia palaa vielä koordinaattorien kes- käsittelyyn. Herra Soreka, missä te piileksitte? Siellä, olkaa hyvä. Um, I am, uh... Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja. Minä olen johtaja, joka vastaa sisäisistä turvallisuudesta. Um, sisäasiain pääosastolla ja olen erittäin iloinen voidessani kertoa teille valiokunnalle vuoden 2010-2014 sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta. Tämä on tiedonanto komissiolta parlamentille ja neuvostolle Muistan, että parlamentti viime vuonna pyysi komissiota kehittämään uuden sisäisen turvallisuuden strategian vuodelle 2015-2020 päätöslauselmassaan 2636. Tältä pohjalta komissio on myös tiedonannossaan pohjannut tämän parlamentin mm, pyyntöön. Neuvosto on myös pyytänyt, että EUn sisäisen turvallisuuden strategia päivitettäisiin vuoden 2014 strategisissa suuntaviivoissa kesäkuuta 2014. Ja siksi meidän Kertomuksemme tarkastelee menneitä viittä vuotta, mutta katsomme myöskin tulevaisuuden haasteita, jotta voisimme käydä keskustelua parlamentin, neuvoston, jäsenvaltion, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, mm, yliopistomaailman kanssa. Ja siksi haluaisin kertoa, miten komissio on suunnitellut tämän keskustelun Ensin haluaisin tarkastella viimeisen neljän vuoden saavutuksia, koska tällä tavoin pystymme mm, valmistelemaan uutta strategiaa. Tämä kertomus, jonka ehkä olette ehtineet lukea, sanoo, että EU ja jäsenvaltiot ovat operationaalisella tasolla äh, panneet täytäntöön välineitä, joilla paremmin suojellaan yhteiskuntaa, taloutta ja kansalaisten oikeuksia. Ja äh, myöskin tässä sanotaan, että läheisempi äh, oikeuden ja poliisiyhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja EUn virastojen kanssa on saatu aikaiseksi ja tällä tavoin on saatu myös operationaalisia tuloksia rajat ylittävissä tutkimuksissa. Yksi tärkeä oli, asia oli EUn politiikkaa järjestäytynyttä ja vaarallista rikollisuutta vastaan ja myöskin Olafin ja Frontexin toimet. Olemassa olevia kapasiteetteja on lisätty, esimerkiksi koulutusta on lisätty, äh, mutta äh, äh, myös teknisiä välineitä on parannettu, kuten uusi SIS-2. Ähm, on edetty esimerkiksi kyberturvallisuuden, meriturvallisuuden, ihmiskaupan alalla. Ähm, on käsitelty uusia uhrien suojelumenetelmiä, kansalaisten suojelumenetelmiä tältä pohjalta ja parlamentin päätöslauselman ja neuvoston strategisten suuntaviivojen pohjalta. Komissio on aloittanut konsultaatioprosessin ja pannut täytäntöön tämän kertomuksen toisen osan. Me komissiossa olemme sitä mieltä, ja se onkin tämän kertomuksen toinen osa, että on erittäin tärkeää löytää tasapaino jatkuvuuden ja muutoksen välillä, kun uudistetaan sisäisen turvallisuuden strategiaa. Meidän on vahvistettava sitä, mikä toimii, ja muuttaa niitä asioita, joissa meiltä tarvitaan uudenlaisia toimia, koska tilanne on muuttunut, joten toisaalta meidän on vahvistettava ja konsolidoitava saavutuksiamme ja meidän on myös lisättävä käytännön yhteistyötä, mutta toisaalta tarvitaan myös uudenlaista toimintaa, jotta voidaan vahvistaa unionin kykyä suojella yhteiskuntaa ja EUn kansalaisten oikeuksia. Joten uuden sisäisen turvallisuuden strategian tulisi huomioida uudet haasteet ja uhkat ja kuitenkin ylläpitää nämä olemassa olevan strategian viisi strategista tavoitetta, koska kaikki nämä viisi tavoitetta kattavat nämä suurimmat EUn uhat. Nämä viisi strategista tavoitetta ovat kansainvälisten rikollisverkkojen hajottaminen, terrorismin ja radikalisoituminen ehkäiseminen ja puuttuminen terroristien värväystoimintaan. Kolmanneksi kansalaisten ja turvallisuuden parantaminen yritysten turvallisuuden parantaminen verkkoympäristössä, neljänneksi turvallisuuden vahvistaminen rajaturvallisuuden avulla sekä viidenneksi Euroopan kriisi- ja katastrofivalmiuksien parantaminen. Öm, nämä toimet, joita komissio nyt aikoo tulevaisuudessa ehdottaa, ne keskittyvät neljään pilarin, jotka olemme tunnustaneet, tunnistaneet P3I. P on yhteiskunnan ja kansalaisten suojelua ja nämä kolme I ovat innovointitutkimus, ja yhteistyö. Ja katson nyt, mitä olemme mietinnössä tai tässä kertomuksessa määritelleet kansalaiskeskeiseksi lähtökohdaksi, joka on tulevan sisäisen turvallisuuden strategian tavoite. Meidän tulisi saada aikaan julkinen tuki sisäisen turvallisuuden toimille ja lisää mielenkiintoa näille toimille. Tämä vahvistaisi eh, näitä tavoitteita. Meidän täytyy tunnistettava mm, tai löydettävä parempi oikeudellinen kestävyys näille eh, toimille, joita eh, unioni tekee. Ja tässä yhteydessä olemme ryhtyneet uuteen yhteistyöhön perusoikeusviraston kanssa, joka on jo tehnyt yhteistyötä kanssamme viime kuukausina, jotta löytäisimme parhaat mahdolliset tavat integroida perusoikeuksia päivittäiseen työhömme, mutta myöskin lainsäädäntöehdotusten valmistelutyöhön komissiossa jotka sitten esitetään parlamentille ja neuvostolle. Toinen laaja tavoite, jonka määrittelimme perusoikeuksien integroinnin lisäksi, on se, että ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välillä pitäisi luoda vielä parempi linkki. Tämä ero ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välillä on vieläkin varsin epäselvä. Ja tavallaan tämä on totta, koska rajoja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä ei enää ole, ja siksi yhteistyöt kolmansien maiden kanssa lähtien kumppanimaistamme, mutta lopuin lopuksi tarkoitamme kaikkia kolmansia maita, joista voi tulla potentiaalisia uhkia Euroopan unionin sisäiselle turvallisuudelle, niin tämän täytyy olla tärkeä osa meidän strategiaamme. Kolmas I liittyy innovointiin. Me tarvitsemme enemmän toimia, jotta voisimme parhaiten hyödyntää innovointia ja tutkimushyötyjä, joita voidaan saada myös yksityiseltä sektorilta niin, että poliisi- ja oikeusviranomaiset voisivat hyödyntää näitä uusia välineitä kolmas elementti, jonka kertomuksessamme löysimme tällaiseksi laajaksi tavoitteeksi, on sisäisen turvallisuuden hajauttaminen. Meidän on löydettävä synergioita sisäisen turvallisuuden ja muiden EUn toimialojen välillä. Läht tietenkin ulkopolitiikasta, mutta myös kaikissa muissa, äh, kaikilla muilla politiikan aloilla, joilla on vaikutusta sisäisen turvallisuuteen. Ne on määritelty tässä tai mainittu tässä kertomuksessamme esimerkiksi liikenne, mutta myös talous, äh, verotuspolitiikka, äh, monet muut politiikan alat. Ja tässä komissio sisäisesti sisäisen turvallisuuden ryhmän kanssa yhdistää kaikki komission osastot, jotka käsittelevät jollain lailla sisäistä turvallisuutta. Ja, ja tämä ryhmä on myös avoin kaikille muille sidosryhmille, joiden tulisi olla mukana tämän toiminnan määrittelyssä. Tietenkin myös parlamentti ja neuvosto ja jäsenvaltiot, mutta tämän kertomuksen tarkoitus on myös ehdottaa tällaista EUn sisäisen turvallisuuden konsultatiivista foorumia, jonka komissio aikoo ottaa käyttöön uudessa strategiassa niin, että saadaan yhden pöydän ääreen kaikki toimia, tietenkin julkiset viranomaiset, joilla on ihan laillinen rooli tässä asiassa, mutta myös kansalaisten edustajat ja julkinen sektori. Me aiomme tämän monenkeskisen lähestymistä tavan käynnistää suuressa konferenssissa, jonka komissio ja neuvoston puheenjohtajavaltio Italia järjestävät 29. syyskuuta, siis tässä kuussa. Meille vahvistettiin, että että valiokunnan puheenjohtaja Moraes osallistuu tähän kokoukseen ja puhuu kokouksen täysistunnossa, mutta myös kaikki muut tämän valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Ja tämän kokouksen otsikko on kansalaisten oikeuksien suojelu ja mielestäni tämä on todellakin tulevan sisäisen turvallisuuden konsultatiivisen foorumin mm, ydin ja tästä sen kehittäminen voi lähteä. Toivomme, että sellainen saadaan aikaiseksi tulevina vuosina. Puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni tähän. Haluaisin kuitenkin vielä mainita, että julkinen konsultaatio on aloitettu 4. heinäkuuta ja löydätte eh, sen sisäasioiden pääosaston nettisivuilta. Se on eh, avoinna kolmas lokakuuta asti. Olemme kutsuneet eh, kaikki osallistumaan siihen. Se on ollut varsin menestyksekäs kuuleminen tähän asti, mutta toivoisimme, että meillä on vielä enemmän vastauksia sitten, kun tämä konferenssi järjestetään. Odotamme kovasti jäsenten ehdotuksia liittyen tulevan sisäisen turvallisuuden strategian sisältöön ja mahdollisiin uhkakuviin, joita meillä on tulevaisuudessa ja odotamme kovasti parlamentin tukea, jotta pystyisimme sitten valmistelemaan tulevan tiedonantomme, jonka komissio aikoo esitellä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Tähän päätän puheenvuoron, jos on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Ää... Äh. Kiitämme teitä, johtaja Soreka. Täällä muutama puheenvuoropyytö. Ensimmäisenä herra Kirkhope, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on varmaankin koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Mutta aivan ensin toteaisin, että on aika onnetonta, että sisäisen turvallisuuden strategiamme ISS nimeltään, varsinkin nyt kun meihin kohdistuu hyvin merkittävä terrorismiuhka. Niin varmaankin <clears throat> tiedätte, että tuo ISS tarkoittaa vähän jotain muutakin tuo sama lyhenne. Jotenkin minusta tuntuu siltä, että se on hiukan onneton lyhenne. Sanon tämän nyt kuitenkin tässä. Eli tuo ISS mielestäni saattaisi johtaa tiettyyn hämmennykseen, eh, kun ajatellaan tätä meidän strategiamme. No niin, muutama asia, jotka mielestäni ovat hyvin keskeisiä. Ensinnäkin mielestäni vaikuttaa siltä, että tässä vuosien mittaan on tehty aika paljonkin asioita, mutta niitä täytyisi hiukan tarkastella ja ehkä päivittää että erityisesti kiinnittäisin huomionne eh, kansainväliseen rikollisuuteen ja näihin yhteisiin tutkimus ryhmiin. Olin esittelijänä parlamentissa jokunen vuosi sitten, kun puhuttiin näistä yhteistyöryhmistä. Ja minun mielestäni nämä, näiden ryhmien toiminta on varmaankin ollut oikein hyödyllistä, mutta en ole kyllä ihan vakuuttunut sitä, että näitä ryhmiä on käytetty mahdollisimman hyödyllisellä tavalla. Kun ajatellaan rajat ylittäviä uhkia, kansainvälisiä uhkia, niin pitäisin kyllä näiden rajat ylittävien yhteistyöryhmien vahvistamista hyvinkin tärkeänä. Kun puhutaan terrorismista, tiedämme, että se on äärimmäisen vakava uhka, joka meihin kohdistuu näinä aikoina. Se johtuu radikaalista radikalisoitumisesta. Ja haluaisinkin kuulla, miten tuo radikalisoitumista tarkasteleva verkosto on tarkoitus saada toimimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tiedän, että joissain maissa, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa, olemme aika paljonkin tehneet työtä tuolla kentällä, koska kansalaisten radikalisoituminen ää, usein johtaa siihen, että he sitten äh, lähtevät äh, kriisialueille ja toimivat hyvin, hyvin vastenmielisellä tavalla. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää ihan maailman järjestyksenkään vuoksi. Haluaisin siis tietää, mitä tälle tehdään ja haluaisin kuulla, minkä näköistä koordinointia tai yhteistyötä on näiden henkilöiden palauttamisen suhteen, henkilöiden, jotka mahdollisesti sitten haluavat palata Euroopan unioniin. Jotkut maat ovat todenneet, etteivät näitä mahdollisia taistelijoita enää suostu ottamaan takaisin. Ja tästä on keskusteltava ja pohdittava näiden henkilöiden mm, kohtelusta siinä tapauksessa, että he haluavat palata tai heidät palauttaa meidän kotimaihimme. No, en nyt ehkä sano tämän enempää, jotta muillekin jää puheenvuoro aikaan, mutta mitä kyberturvallisuusstrategiaan tulee, niin jotenkin tuntuu siltä, että aina juoksemme hiukan todellisuuden perässä. Rikolliset äh, ja terroristit käyttävät äh, äh, ylipäätään esimerkiksi kyberaluetta tavalla, jossa me olemme jääneet aivan jälkijunaan. Eli, eli olemmeko ajan tasolla ja miten otamme huomioon internetin vapauden ja kyberalueen vapauden yhtäältä ja toisaalta terrorismin ja rikollisuuden torjunnan ja estämisen. Kun ajatellaan vaikkapa lapsipornorikollisia netissä, niin kaikki aikamme menee netissä tähän. Ja kun ajatellaan lapsien hyväksikäyttöä netissä, niin se on aivan valtavan suuri asia ja mielestäni siihenkään emme puutu. Joten haluaisin äh, kuulla äh, hiukan lisää siitä, että mitä tehdään kyberturvallisuuden alalla ja miten suojellaan lapsiamme ja miten lasten hyväksikäyttäjät saadaan teoistaan vastuuseen rikosoikeudellisesti siis. Kiitos. Kiitokset äh, Kirkhop sitten Lopes Akilar. Ja nyt pyytäisin, että puhutte kaksi-kolme minuuttia kukin, jotta ehdimme kuulla kaikki seitsemän puheenvuoroa. Lopes Akilar. Kiitos rouva puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ehkä nyt aivan ensin haluaisin kiittää herra Sorekaa tästä oikein erinomaisesta puheenvuorosta, jossa hän esitteli sisäisen turvallisuuden täytäntöönpanoa. Tämähän käynnistettiin Espanjan puheenjohtajakaudella vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ja olemme nyt kuulleet siitä, mitä on saatu aikaan 2010-2014 välisenä aikana. Ja nyt meiltä on pyydetty sitten lisäehdotuksia. Kun ajatellaan sitä, mitä minkälaisen panoksen me Euroopan parlamentin jäseninä voimme osaltamme antaa, jotta saadaan parannettua sisäisen turvallisuuden strategiaa Euroopan unionissa tulevina vuosina, niin saa nähdä. Mutta ensin kuulisin mielelläni komissiolta, miten komissio arvioi sitä lisäarvoa, jota no, on tähän mennessä saatu Tämä oli ollenkaan ensimmäinen kerta, kun tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta täällä Libe-valiokunnassa vuosien mittaan keskustellaan päinvastoin. Keskustelua on käyty kovastikin ja mielipiteitä on ilmaistu ja kovasti on asiaa pohdittu. Ja ennen kaikkea näitä ajatuksia on kirjattu paperillekin meidän päätöslauselmiemme muodossa ja lausuntojemme luonnos, lausuntojemme muodossa. Ja kun ajatellaan LIBE-valiokunnan toimeen panemaa tutkimusta liittyen tuohon skandaaliin NSAn toimien suhteen, toimet, jotka siis kohdistuivat Euroopan unionin kansalaisiin, niin herra Soreka, nyt ehkä hiukan palautetta siitä, että Äh, kun ajatellaan LIBE-valiokunnan tähänastisia huomioita sisäisen turvallisuuden strategian suhteen, niin onko niitä otettu huomioon? Eli ensinnäkin, kun ajatellaan sisäistä turvallisuutta ja maahanmuuttopolitiikkaa ja sitä, että täällä on kovin kielteinen lähestymistapa äh, maahanmuuttopolitiikkaan. Tässä on nyt ollut kyllä sellaista suuntautumista, joka on ehdottomasti estettävä, että pyritään jotenkin eh, eh, sotkemaan ja sekoittamaan maahanmuuttoasiat näihin sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Tai että jopa pidetään maahanmuuttoa jotenkin haasteena tai uhkana vaarana sisäiselle turvallisuudelle. Kun ajatellaan eh, sisäisen turvallisuuden asioita ja parannusta, tietoisuuden tasolla vaikkapa ihan Euroopan tasolla ja erityisesti jäsenvaltiotasolla, kansallisella tasolla, niin mikä, mitä hyötyä tähän mennessä on saatu kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin välisistä kokouksista? Näitähän on järjestetty täällä silloin tällöin ja ihan siis säännöllisesti pohtii ainakin pari kertaa vuodessa ja osa näistä kokouksista on todella ö, ähm, käytetty siihen, että vapaus ja turvallisuus kysymyksen kysymysten tasapainoa on pyritty tarkastelemaan. Ja sitten vielä viimeinen kysymykseni, kun komissio on luennostelemassa tulevien vuosien sisäisen turvallisuuden strategiaa, niin ottaako se huomioon Euroopan parlamentin ja LIBE-valiokunnan hyväksymiä, siis ensin valiokuntamme ja sitten parlamentin hyväksymiä huomioita liittyen tuohon NSA-skandaaliin, järkyttävään skandaaliin. Kun ajatellaan erityisesti Euroopan unionia ja sen instituutioita ja niiden mahdollisia toimia, kun niihin kohdistuu pahimmassa tapauksessa jopa ihan vakoilua. Niin onko komissio ottanut luonnoksessaan huomioon parlamentin ja parlamenttien esittämiä huomioita? Kiitos. Kiitokset Lopes Aquilar. Ja nyt minun täytyy kyllä tämä puhujalista sulkea. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Luen nyt tämän listan ja sitten en ota enää vastaan enempää puheenvuoropyyntöjä. Pyydän teitä kunnioittamaan kahden minuutin puheaikaa. Muuten ette ehdi kuulla vastauksia. I have Mr. Bo- Albrecht, Mrs. Gomez, Mrs. Metzola, Mr. Zdechowski, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. So if every... Nämä henkilöt ovat listalla, niin sitten vielä hyvä. Ja nyt puheenvuoroja ei enempää. Myönnetään nyt herra Boni. Äh, Madame. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia herra Soreka Hyvä johtaja, Tämä oli erittäin tärkeä eh, ja hyvä esitys, jossa on muutamia hyviä eh, ajatuksia. Meillä on kolme kysymystä. Jos otetaan huomioon nämä dramaattiset eh, tapahtumat Syyriassa ja Irakissa, niin onko Euroopan komissio suunnitellut ottaa vansa mukaan tämän kysymyksen ehm, taistelijoista ulkomailla tähän sisäisen turvallisuuden strategiaan mitä aiotte tehdä tällaisille taistelijoille, jotka palaavat Euroopan unioniin toiseksi? Mikä on matkustaja, tilanne matkustajarekisteritietojen suhteen Venäjälle, onko mitään uutta lainsäädäntöä käytössä, onko otettu Ukrainan uutta tilannetta huomioon, mitä tehdään Venäjän vaatimukselle, että ylilennot kielletään ja kaikenlaiset muut liikennemuodot. Ja sitten kolmas kysymys, joka ei ihan suoraan liity sisäisen turvallisuuden strategiaan, jos otetaan huomioon EU-tuomioistuimen päätöstä mm, tietojen säilytyksestä, niin mitkä ovat komission seuraavat toimet? Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä myös sisäisen turvallisuuden strategian kannalta. Kiitoksia sitten herra Albrecht. Kiitoksia ja kiitän johtaja Soreka myös puolestani Tässähän puhutaan nyt täytäntöönpano eh, kertomuksesta ja kun tarkastelen tätä kertomusta, en niinkään näe kertomusta, vaan eh, tällaisia eh, hiukan epäselviä suunnitelmia pikemminkin. Ja minä haluaisin ensinnäkin kuulla ihan niin kuin herra Kirkhopkin näistä yhteisistä tutkimusryhmistä. Näistä ei ole mainintaa missään ja haluaisin kuulla miksei koska mehän olemme toistuvasti todenneet, että tässä on kyse aivan keskeisestä lainvalvonnan ulottuvuudesta Euroopassa. Mitenpäs, mitenkäs sen täytäntöönpano? Tämä on tärkeä kysymys ja sitten kyberturvallisuuteen liittyen tässäkin mm, todettiin, että ei ole tällaista systemaattista lähestymistapaa. Eli Eli miten äh, kyberalueella, kyberympäristössä, jos näin halutaan sanoa, toimitaan. Eli minun mielestäni tässä kertomuksessa ei kyllä ole ollenkaan mitään hyviä äh, ajatuksia. Tässä puhutaan jostain yksilöjen äh, tietojen vaihdosta, mutta se nyt ei voi olla systemaattisen tietojen vaihdon pohjana. Sitten 20. kesäkuuta siis tämä kertomus on saatu ja kolme kuukautta tätä ennen eh, unionin tuomioistuimaan toi tärkeän päätöksen liittyen eh, henkilötietoihin henkilötietojen kattavaan säilytykseen liittyen, joka ei perusoikeuskirjan artiklojen 7 ja 8 mukainen ole toimintatapana. Ja tässä sisäisen turvallisuuden kertomuksessa ei viitata edes tähän. Puhutaan siitä, että päätöksellä on vaikutuksia perusoikeuksiin, okei, mutta, ei, mutta edelleen puhutte hyvin kattavasta tietojen säilyttämisestä ja edelleen puhutte matkustajan rekisteritietojen käsittelystä kattavalla tavalla ilman, että taustalla on minkäännäköistä erityistä uhka-arviota. Joten minä en ollenkaan ymmärrä, mikä teidän vastauksenne on näihin huolenaiheisiin, ja minä haluan, että komissio vastaa näihin hyvin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, joita tuomioistuin esittää. Eihän näitä kysymyksiä nyt voi jättää huomiota, se on siis skandaali. Tässä on asetettava hyvin selkeät rajat. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Gomez. Uh, not just about the Kiitoksia ei pelkästään tästä nykyistä kertomuksesta, vaan myöskin valmistelusta, tiedonannosta. Haluaisin kysyä näistä palaavista jihadisteista, e, joiden kotipaikka on Euroopassa. Mikä teidän ajatuksenne tästä on, eh, jos heidät, eh, heidän paluunsa ehkäistään eh, tai jos heidät pidätetään rikollisina, mikä on perusoikeusviraston kanta tähän? Ja sitten toinen kysymys liittyy tällaisen kansainväliseen hätätilaan, kuten esimerkiksi jos Ebola leviäisi Eurooppaan, niin millaisia yhteyksiä sisäasian pääosastolla on komission muihin pääosastoihin niin, että tätä voitaisiin jotenkin ennaltaehkäistä? koska se, mitä nyt tapahtuu, on asia, joka oltaisiin voitu ennakoida jo kuukausia sitten, mutta EU ei kuitenkaan ole tehnyt mitään sen pysäyttämiseksi tai ehkäisemiseksi ja minkälaisiin toimiin ryhdytään esimerkiksi, jotta lentokenttien henkilökuntaa koulutettaisiin tällaisten tilanteiden käsittelemisessä. Ja sitten haluaisin kysyä ähm, oikeudellisesta ja poliisiyhteistyöstä. Mitä tapahtuu sellaisissa tapauksissa, joissa jotkut oikeudelliset järjestelmät EU:ssa myöntävät esimerkiksi olevansa yhteyksissä rikollisiin esimerkiksi veronkierron kautta. Ja tällä tavoin oikeus ei voi toteutua näissä jäsenvaltioissa. Ajattelen nyt esimerkiksi tätä saksalaista tapausta. Bernie Ecclestonein tapausta, jolla voi olla äh, vaikutuksia Ison-Britannian niin poispäin. Entäpä sitten ö, säästötoimenpiteiden vaikutus useiden jäsenvaltioiden viranomaisten kykyyn, eli sellaisten jäsenvaltioiden, joiden nämä ö, säästötoimenpiteet erityisesti koskevat, ajattelen tässä omaa ö, kotimaatani Portugalia, ö, kykyyn toimia ja torjua esimerkiksi kyberuhkia tai meriturvallisuuden uhkia. Thank you very much. Kiitoksia, Strava Metsola. Kiitos. Käyttäisin maltan kieltä, mutta tätä mahdollisuutta minulla ei tässä kokouksessa ole tulkauksen puutteen vuoksi, joten puhun englantia. Haluan kiittää herra Sorekaa siitä, että tulitte kertomaan meille tästä strategiasta meille tänään. Minä haluan puhua näistä ulkomaille taistelemaan lähtevistä äärimielisistä taistelijoista, jotka sitten mielellään palaavat Euroopan unionin levittämään propagandaa ja rekrytoimaan muita uusia taistelijoita. Tämä on äärimmäisen huolestuttava lisääntyvä ilmiö. Jotkut jäsenvaltiot ovat nyt pyrkineet puuttumaan näiden äärimielisten toimiin, muun muassa tietoa lisäämällä, tietoisuutta lisäämällä. Ja kun ajatellaan radikalisoitumista ja toisaalta sen ehkäisemistä niin asia on äärimmäisen kiireellinen. Meidän täytyy puuttua toimimme tällä alalla ja meidän täytyy varmistaa samalla perusoikeuksien täysimääräinen toteutuminen luonnollisesti. Ja meidän täytyy nyt katsoa tuota uutta ISS. Sen on puututtava tähän asiaan ennen kuin se täysin karkaa käsistämme. Kiitos. Kiitokset Metsola ja seuraavaksi herra Letskovski. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, panu řediteli Sorekom, eh, Sorekovi za Kiitoksia. přednes, nicméně Kiitos paljon tästä loistavasta esityksestä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että pitäisi huomioida pari asiaa. Paljon täällä on sanottu tänään, mutta loppujen lopuksi ne ovat hyvin yleisluontoisia toteamuksia. Minulla on ihan erityiskysymyksiä, täsmällisiä kysymyksiä, ja ne liittyvät, liittyvät näihin keskeisiin voimatekijöihin. Apáchají samozřejmě liittyvät näihin taistelijoihin. Meillähän on, onko meillä taistelijoita Ukrainassa? Hän, siellähän syyllistytään sotarikoksiin, koska silloin, jos nämä ihmiset lähtevät union, Euroopan unionin AT-alueelta, kuka seuraa näitä? Kun he palaavat kotiin, niin voidaanko koordinoida näitä menettelytapoja? Meidän pitäisi myös parantaa yhteistyötä tällä saralla. Loman aikana minä jouduin totemaan, että tätä parantumista on tapahtunut ainakin Tsekin tasavallan poliisitoimissa. Minä olin yhteyksissä myös muihin viranomaisiin Tsekin tasavallassa joiden toiminta liittyy tähän aihealueeseen. Me voisimme vaihtaa tietoa tehokkaammin. On tietoa, joka tulee esimerkiksi Saksan viranomaisilta mutta ei tässä ole kyse 96 päivästä. Tämä on ajanjakso, joka on mainittu. Se on yksi ajanjakso. Se on kyllä aika, aika järkyttävää, että ei, voi, ei voida toimia edes näiden aikarajojen puitteissa. Voitaisiin myös vähän innovoida. Minä haluaisinkin pyytää teiltä nyt, olkaa hyvä. E, voisitteko lähettää minulle sähköpostissa ajatuksia? tai mikä siis oman tämä innovaatio, jota nyt on sovellettu? Minä haluaisin tietää ihan tarkalleen täsmällisesti luettelon niistä uusista teknologioista, joita on sovellettu, joita sovelletaan tai joita aloitetaan, joiden soveltaminen aloitetaan tulevan neljän vuoden aikana. Kiitos paljon ja, to, ja seuraan suurella kiinnostuksella vastaustanne. Kirjakos. κυρία Πρόεδρε. Ε, ήταν και μας έδωσε την ευκαιρία. Kiitos. Tämä johtaja Luigi Sorrekan esitys oli varsin mielenkiintoinen ja hyvä lähtökohta keskustelullemme. Kolme asiaa haluaisin mainita jo kriisin ajo alusta asti, silloin kun se koetteli rajoimmin eteläisiä maita, meidän kansalliset palvelumme ovat törmänneet vaikeuksiin yhteistyössä. Miten voitaisiin toimia tämän vaikean tilanteen edessä. Totta kai me voimme laatia erilaiset toimintamenetelmät, mutta näiden menetelmien soveltaminen jäsenvaltioissa on varsin tärkeää, eli millä tavalla niitä sovelletaan. Se saa minut toisiaan toteamukseen, eli ympäristörikoksiin. Mehän olemme nähneet, että miten, millä tavalla reagoidaan ympäristörikoksiin, niin se tapa, se kehityskulku on varsin tärkeää. Ainakin jos ajattelen itäisen ja eteläisen Euroopan maita, niin siellä on valtavat muuttovirrat. Eurooppa samaan aikaan pohtii keskeisiä kysymyksiä, esimerkiksi kuka hyväksyy näitä muut muuttovirtoja, eli olisi parempaa lähettää ne naapurille kuin että hyväksyisimme omalla maaperällämme. Eli me tällä hetkellä me olemme yhdellä kädellä rakennamme jotain ja toisella kädellä puramme sitä. Tässä meillä on suurena riskinä, että meillä on suuremmat ongelmat vielä lähitulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Rova Spinelli. Mrs. Spinelli. Proposito, grazie. Kiitoksia liittyen siihen, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä, niin äh, mietin, että eikö olisi tarpeen äh, muistuttaa siitä, mitä live kunta on tehnyt äh, menneisyydessä, jotta parlamentti olisi mukana tässä päätöksenteossa, eikä sille voin tiedotettaisi silloin tällöin asioista. Ajattelen esimerkiksi tämän väliaikaisen valiokunnan työtä, väliaikainen Krim-valiokunta, joka käsitteli järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka puheenjohtaja edustaja Alfano. Sen tutkimus mafiasta oli erittäin tärkeä. Kaksi kysymystä. Yksi, eikö pitäisi mahdollisesti ehkä uudelleen perustaa tuo Krim valiokunta? Ja toinen kysymys on, millainen merkitys tuolla valiokunnalla oli sisäasiain pääosastolle komissiossa? Tämä on tärkeä kysymys Italialle, mutta mielestäni myös koko Euroopalle, koska mafia on eurooppalainen ilmiö. Ja muistutan siitä, että monia tuomareita. Italiassa mafia uhkaa, uhkailee murhalla. Ja siksi haluaisin nyt pyytää, että vältettäisiin se, että ajauduttaisiin sivuteille, kuten Yhdysvalloissa käsiteltäisiin näitä taistelijoita Euroopassa on ollut paljon tällaisia tapauksia. On esimerkiksi luovutettu henkilöitä mm. säännön vastaisesti on. Olemme kyllä hätätilassa, mutta on kuitenkin perusoikeuksia, joita on aina ylläpidettävä. Kiitoksia. Siis Kiitoksia ja sitten Rova Versia. Kiitos puheenjohtaja. Meitä kaikkihan täällä kiinnostaa turvallisuus ja kansalaistemme suojelu, oikeus turvallisuuteen ja varmuuteen ja vielä laajemmin oikeus perusoikeuksiin, ne jotka asuvat EU-alueella. Mehän kaikki tiedämme, että jäsenvaltioiden harjoittama turvallisuuspolitiikka johtaa toimenpiteisiin, jotka loukkaavat joskus kansalaisten oikeuksia ja silloin loukataan myös suhteellisuusperiaatetta. Jos ajattelemme erilaisia sääntöjä, ne ovat siitä vain meillä todisteena. Meillä on pari surullista tapausta, jos ajattelemme tietojen käsittelyä, tietosuojaa ja <clears throat> maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on, ö, tämä koskettaa myös tiedotuspolitiikkaa ja vaikka me voimme lukea, että perusoikeudet kuuluvat sisäisen turvallisuuden peruspilareihin, täällä monet ovat tästä jo puhuneet ja minä sanoisin anteeksi, anteeksi, jossa sanat jos puhun vähän kovin termein. Ei tässä kannata kaunistella ja hymistellä, sanoa kauniita sanoja, vaan tehdä selkeä yhteenveto kaikista niistä hälyttävistä tilanteista, joita meillä kyllä riittävästi on, kun ajattelemme kyseisiä kansainvälisiä järjestöjä, YKta, oikeuskäytäntöjä, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita. Me olemme kuulleet heitä jo edellisellä lainsäädäntökaudella, tai jos ajattelemme perusoikeusvirastoa, Minulla oli yksi kysymys, jonka esittäisin nopeasti, mutta koska me teemme todellisen arvioinnin tästä aiheesta seuraa poliittisista seura- turvallisuusseuraamuksista perusoikeuksia ajatellen. Toisaalta te puhuitte myös tästä neuvontavasta foorumista, sen perustamisesta. Voisitteko kertoa siitä, onko se vain yksi kirkomessu lisää komission lukuisissa puheenvuoroissa? Eli hälytetään meitä jostakin, joka on todella ihan turhaa. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että tässä kertomuksessa Kertomuksesta voidaan lukea, että EU ja jäsenmaat pikkuhiljaa pääsevät pois yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kriisistä. Haluaisin tietää, mihin tämä väite perustuu, koska kaikki tilastotiedot osoittavat, jopa EU-tilastot osoittavat aivan päinvastaista ainakin jos katsomaan työttömyyslukujen nousuja ja köyhyyslukujen nousua ja kasvua. Kiitoksia sitten Rova Maier. Kiitos puheenjohtaja. Täällä todetaan, että muun muassa radikalisoitumiseen ja terrorismiin puututaan tässä strategiakertomuksessa. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Monetko tällä hetkellä Euroopan unionissa ovat puuttuneet tähän ISS. Ja sitten kun ajatellaan rajavalvontaa, niin oikeus ja sisäasiathan kuuluvat erityisesti jäsenvaltioille ja Euroopan unionin rajat auki kaikille politiikka johtaa ongelmiin. Kun ajatellaan rajavalvontaa, eikö sen vahvistaminen voisi pikemminkin pysäyttää ISIS-taistelijat ja muut jo rajoillamme. Kiitos. Kiitoksia. Äh, kiitoksia kaikista puheenvuoroista ja nyt äh, palaan äh, komission herra Sorekaan. Teille on esitetty hyvin paljon kysymyksiä, mutta teillä on hyvin vähän aikaa, joten pyrkikää vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Euroopan äh, äh, parlamenttihan on hyväksynyt päätöslauselman edellisestä strategiasta ja nyt tulee keskustella siitä, miten asiaa seurataan ja miten meidän tulisi toimia tulevan turvallisuusstrategian suhteen. Ja tosiaan tähän keskusteluun äh, koordinaattorimme palaavat ensi kokouksessa. Soreka, voitte vastata, olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Ja lämpimästi haluaisin kiittää kaikkia tämän valiokunnan jäseniä, jotka puhuivat ja kertoivat näkemyksiään, huolenaiheitaan. Tämä on todellakin aloitteemme tavoite. Haluaisin toistaa sen, että tämä kertomus on sellainen, että sen tarkoituksena on kertoa aloitteista, joita on tehty EU-ssa, ei siis kansallisesti viimeisen neljän vuoden aikana, mutta tarkoituksena on myös avata keskustelua, ei päättää sitä. Meillä ei ole vielä mitään kirjallista tekstiä, päinvastoin uusi sisäisen turvallisuuden strategia, jota en sitä ISS, kuten herra Kirkhope sanoi, se luonnostellaan vasta vuonna 2015 prosessin päätteeksi, joka nyt alkaa tämän asiakirjan kautta. Ja nyt kun olemme kuulleet teidän huolenaiheenne ja ajatuksenne, jotka ovat vasta tämän valiokunnan ensimmäinen arvio, ja näkemys. Ja haluaisin korostaa sitä, että on tärkeää nyt sitten kerätä näitä näkemyksiä ja mielipiteitä seuraavaa komissiota varten, joka toivottavasti aloittaa työnsä muutaman kuukauden kuluttua. Ja sitten palaamme tähän asiaan varmasti uudelleen, mikäli tämä valiokunnan puheenjohtaja niin tahtoo. Joten me olemme siis aloittaneet julkisen kuulemisen, joka on avoin kaikille Meillä on korkean tason konferenssi tulossa, johon tämän valiokunnan puheenjohtaja on kutsuttu ja johon hän on tulossa, mutta komission palveluyksiköt ovat valmiita aina tulemaan takaisin tänne valiokuntaan keskustelemaan uuden turvallisuusstrategian muodosta ja täytäntöönpanosta, joten tämä on nyt sitten oikeastaan mm, alku eikä mikään loppu äh, prosessille. Äh, nyt äh, näihin kysymyksiin, joita on esitetty, jotkut niistä ovat hyvin samankaltaisia, joten yritän nyt vastata niihin yhdessä. Edustaja Kirkhope mainitsi kolme asiaa, ja nämä kolme asiaa, jotka hän mainitsi, eivät mitenkään sattumalta ole aiheita, joita käsitellään tuossa 29. syyskuuta järjestettävässä konferenssissa, eli rajat ylittävä yhteistyö, terrorismin torjunta ja kyberrikollisuus. Ja tämä johtuu siitä, että olemme täysin samaa mieltä siitä, että nämä kolme asiaa ovat suurimmat tulevaisuuden haasteet. Kaksi jäsentä mainitsivat yhteiset tutkimusryhmät. Mekin olemme samaa mieltä siitä, että tämä on varmaan ollut yksi viimeisen viiden vuoden tärkeimmistä saavutuksista. Komissio on täysin tukenut Europolin ja Eurojustin ja jäsenvaltioiden toimia. Ja tästä on eh, erityiskertomus myös eh, tehty, mutta tulemme tekemään enemmän. Keskustelemme Europolin kanssa, jotta voisimme vahvistaa Europolin yhteistyökykyä Eurojustin kanssa eh, niin, että yhteisten tutkimusryhmien eh, toimintaa voitaisiin vahvistaa myöskin rahoitustuen kautta. Varmasti pystymme vielä palaamaan tähän asiaan ja keskustelemaan tästä. Mitä sitten tähän radikalisoitumista koskevan verkoston tulee, niin varmaan tiedätte, komissio aikoo yrittää saada aikaan tällaisen mm, tiedon keskuksen tarkoituksena on tuoda yhteen eri sidosryhmien asiantuntijoita niin, että tätä tärkeää aloitetta voitaisiin viedä eteenpäin. Tämä tietokeskus varmaan perustetaan ensi vuonna. En nyt voi haluan nyt puhua sitten näistä ulkomaista taistelijoista, taistelijoista ulkomailla. Tämä on erittäin huolestuttava ilmiö. Komissio terrorismin vastaisen koordinaattorin ja ulkosuhdepalvelun kanssa ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita tämä erityisesti koskee, työstävät nyt erilaisia toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä kansallisesti, mutta mahdollisesti myös EUn tasolla. Neuvosto viime kokouksessa on myöskin viitannut tähän. Me myös valvomme sitä, että Schengen tietojärjestelmän sääntöjä pannaan täysin täytäntöön, että jäsenvaltiot noudattavat niitä, kun äm, käsitellään tätä kysymystä taistelijoista ulkomailla. Albrecht sanoi, että tämä kertomus on hyvin yleisluontoinen. No se ei, paljon, se ei muuta voi olla minun mielestäni, koska Muuten meidän täytyisi luetteloida tässä suuri määrä erilaisia toimia. Tämä kertomus on kuitenkin vain yleiskertomus ja meillä on paljon muita kertomuksia, joita virastot jatkuvasti julkaisevat, mutta myös komissio näillä eri aihealueilla, esimerkiksi kyberrikollisuudessa e, suudesta on tehty kertomus tai ihmiskaupasta ja niin poispäin. Joten tämän kertomuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, siitä, miten viimeinen sisäisen turvallisuuden strategia on pantu täytäntöön. Sen tarkoituksena ei ole olla kattava. Olen samaa mieltä kanssa, että kyberrikollisuus on varmaan yksi tärkeimmistä haasteista. Useat jäsenet mainitsivat jälleen kerran tämän tiedon keruun. Tämä komissio on hyvin ähm, nöyrästi äh, tarkastellut tätä äh, tuomioistuimen kahdeksas äh, huhtikuuta antamaa tuomiota. Ja se on erittäin tärkeä tuomio. Komission jäsen Malmström on useasti sanonut, että että seuraavan komission tehtävä on löytää paras tie eteenpäin, jotta löydetään tasapaino perusoikeuksien suojan ja henkilötietojen suojan toisaalta ja turvallisuusnäkökyhtien välillä toisaalta. Ja siksi tässä kertomuksessa mainitaan tuo tuomio, mutta mutta Äh, ei oteta siihen kantaa. Edustaja Gomes mainitsi tarpeen saada aikaan synergioita ja koordinoida muiden politiikan toimialojen välillä äh, olemme aivan samaa mieltä. Sisäinen turvallisuus on hajautettava niin, että että kaikki erilaiset toimet, joilla on vaikutusta unionin sisäiseen turvallisuuteen, on otettava tässä huomioon. Ja tämän haluamme tehdä komissiossa sisäisesti. Sisäasian pääosasto on kutsunut kaikki muut yksiköt osallistumaan tähän uuteen ryhmään, mutta myös ulkopuoliset toimijat. Tämä foorumi ei ole muuta kuin tarkoitukset ähm, tuoda yhteen erilaisia näkökulmia ja mahdollisesti muuttaa äh, strategian suuntaa. Ja sitten lopuksi edustaja Spinelli mainitsi ähm, Krim-valiokunnan roolin Olen samaa mieltä siitä, että se on tehnyt tärkeää työtä. Me mm, kertomuksessamme, mutta erityisesti tulevassa sisäisen turvallisuuden strategiassa haluamme ottaa huomioon Euroopan parlamentin mm, päätöslauselman 2636 25 kohtaa. Olen tietoinen puheenjohtaja, en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta meidän tarkoituksenamme on tulla takaisin tänne heti, kun te olette sitä mieltä, että meitä tarvitsette. Kiitoksia. Then, uh, let's continue. Kiitokset herra Soreka. Työ jatkuu yhdessä. Keskustelu jatkuu. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan tämän aamupäivän kokouksessamme. Kyseessä on EUn ja Australian sopimus PNR tiedoista Tämä sopimushan astui voimaan ensimmäinen 6.2012 ja nyt sitä ä, ähm, tarkastellaan sen voimaan astumisen jälkeen. Ensimmäinen tarkastelu todella toteutettiin 2013 elokuun lopussa Canberrassa ja komissio esittelee meille tänään pääasialliset löydöksensä. Ensin puheenvuoron saa ää, komissio, herra Soreka, saatte jälleen puheenvuoron ja teidän jälkeen sitten entinen esittelijämme rouva Inet Welt. Olkaa hyvä. Kiitos jälleen, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää tilaisuudesta tulla esittelemään teille löydöksiämme, jotka liittyvät EUn ja Australian PNR-sopimukseen Tämä kaikki osoittaa, että yksityisyyden suoja voi todella toteutua PNR-sopimuksissa Australian kanssa. Yhteistyö on ollut aivan erinomaista ja Australian toiminta PNR-prosessoinnissa on ollut aivan esimerkillistä. Canberrassa 2013 elokuussa EUn ja Australian neuvotteluryhmät kokoontuivat. EUsta mukana oli kuusi henkilöä, joista yksi edusti kansallisia tietosuojaviranomaisia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tuota voimassa olevaa ensimmäinen 6.2012 voimaan astunutta PNR-sopimusta tarkasteltiin. Tämähän perustuu kansalliseen lainsäädäntöön Australiasta 1988 asetus meiltä ja luonnollisesti myös tietosuoja-asetus on tässä taustalla. On äärimmäisen tärkeää suojella henkilötietoja me toimitimme Australian tullille kyselyn, äh, kyselykaavakkeen äh, ja äh, Australian tulli vastasi meille. Sehän oli meidän pääasiallinen kumppanimme tämän arvion puitteissa. Nyt siirryn pääasiallisiin löydöksiimme. Kyseessä on maantieteellinen ulottuvuus. ensinnäkin, niin kuin tiedätte, suoria lentoja Euroopan unionin ja Australian välillä ei ole. Kaikki matkat EUn ja Australian välillä vaativat välilaskun näiden ulkopuolelta. Ja Euroopan unioni on todella nyt arvioinut sitten yhdessä tämän teollisuuden alan edustajien kanssa tilannetta. Me emme löytäneet minkäänlaisia ongelmia, mitä tulee PNR-tietoihin terrorismin torjunnassa tai kun ajatellaan äh, vakavan kansainvälisen rikollisuuden määritelmää. Havaitsimme, että joissain tapauksissa, ähm, kun puhuttiin vakavasta rikollisuudesta, Mm, tässä oli tiettyjä ongelmia. Pyysimme, että tulli pyrkii vielä vahvistamaan tätä määritelmää. Ja Canberran viranomaiset toteuttavat hyvin tiukkoja sääntöjä, jotka johtavat siihen, että näitä mahdollisia uhkia löytyy varsin harvoin. Ja tämä siis rajaa mm, Mm, käytettävien tietojen määrää. Ja kun meillä on nämä 19 eri eh, tietoelementtiä, jotka eh, sopimuksen liitteessä ovat, niin olemme havainneet, että sopimuksen turvalausekkeet liittyen matkustajiin eh, ovat toteutuneet erittäin hyvin ja täysin riippumatta riippumatta matkustajan kansallisuudesta tai muista hänen liittyvistä tiedoista. Ja tämä voidaan todella vahvistaa löydöstämme perusteella. Niin kuin tiedätte, sopimus kieltää arkaluontoisen tiedon käsittelyn ja voi, saatoimme havaita, että Australia ei koskaan ollut tällaisia arkaluontoisia tietoja käsitellyt sopimuksen mukaisesti siis. Mitä tulee tietoturvaan, voimme vahvistaa, että Australian viranomaisilla on hyvin kattava sähköinen sekä fyysinen turvallisuusjärjestelmä käytössään. Matkustajatietoja käsitellään yksin omaan turvallisuusalueella, siis ihan fyysisellä alueella, johon pääsy on hyvin rajattu. Samoin tietoon pääsee käsiksi vain rajattu täysin määriteltävissä oleva joukko henkilöitä, joilla pääsy näihin tietoihin on virkansa puolesta. Voimme myös todeta, että Australian tietosuojavaltuutettu on saattanut todeta säännöllisten tarkastelujensa tarkastusten perusteella, että tietosuojarikkeitä ei ole tapahtunut, vaan sääntöjä on täysin kunnioitettu. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä tällainen tarkastelu Australian viranomaisten taholta on jälleen käynnissä. Saatettiin myös vahvistaa, että yksikään matkustaja ei ole kannellut kohtelustaan Australian tullissa, mitä tulee matkustajien oikeuksiin ja henkilötietojen suojaan. Seuraavaksi puhuisin tietojen käytöstä. Australian viranomaiset ovat saaneet pyyntöjä liittyen ää, tiettyihin matkustajatietoihin, mutta nämä eivät olleet PNRn puitteissa ja Australian viranomaisilla on itse asiassa käytössään järjestelmä, joka mahdollistaa vastauksen saamisen 30 päivän määräajan puitteissa. Ja henkilöillä on mahdollisuus tarkastaa itsensä liittyvät tiedot sekä mm, pyytää niihin korjausta, oikaisua näin tarpeen ollessa. Ja tässä jälleen käytössä on 30 päivän määräaika. Todellakaan yksikään henkilö ei ole kuitenkaan Australian tullille pyyntöä esittänyt tai kannellut toimista. Voimme todeta, että ongelmia siis ei ole ollut ja Australian ää, tietosuojakomitea on todennut, että rikkomuksia ei ole havaittu näiden tietojen käsittelyssä. Kun sitten ajatellaan äh, matkustajien määrää, niin Australian tulli on todennut äh, käyttäneensä sopimuksen mukaisesti niin kutsuttua push-menetelmää yksin omaan näiden tietojen suhteen. Ja tämähän on äh, standardi toimi PNR-tietojen käsittelyssä. Jotta saataisiin entisestään parannettua PNR-sopimuksen täytäntöönpanoa. Neuvottelutiimimme on ehdottanut kahta parannusta. Kun ajatellaan terrorismia ja vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta, pyydettiin vielä tarkempia tietoja australialaisilta ja samoin juuri PNR-tietojen suhteen jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin tulisi olla entistä helpompi saada pyytämiään tietoja Australian viranomaiselta. Voidaan siis kaiken kaikkiaan todeta, että Australia on täysimääräisesti toteuttanut tätä sopimusta, kunnioittanut sopimusta. Australian viranomaiset ovat toimineet täysin moitteettomasti ja todella täysin PNR, standardisopimuksen mukaisesti. Toivon, että tässä esittelin tilanteen mahdollisimman kattavasti ja luonnollisesti, jos kysymyksiä on, niihin mielelläni vastaan. Kiitokset herra Soreka hyvin yksityiskohtaisista tiedoista. Nyt puheenvuorossa on rouva Intfeld, joka oli esittelijämme aiemmin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja herra Soreka tästä teidän esityksestänne. Tämä on erittäin tärkeä arviointikertomus, koska se on ensimmäinen arviointikertomus näistä niin kutsusta uusista PNR-sopimuksista. Hyväksyimme tämän sopimuksen Australian kanssa ja sanoimme silloin, että se oli minimi. Se oli hyväksyttävä minimi, mutta se oli minimi. Valitettavasti sen jälkeen olemme hyväksyneet toisen sopimuksen, joka ei vastaa minimistandardeja. Ja tämä on tärkeää, koska jos katson tätä listaa muista maista, jotka pyytävät PNR-tietoja tai aikovat niitä pyytää, niin sitten on tärkeää, että meillä on hyvät säännöt. Meksikko, Venäjä, Korea, Japani, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Saudi-Arabia ja Katar ovat ryhtyneet keräämään PNR-tietoja. Muita maita, e, e, Argentiina, Kuuba, Brasilia ja monet muut ovat suunnittelemassa tätä, joten tämä on erittäin tärkeä kysymys ja olen iloinen, jos komissio on e, tullut siihen johtopäätökseen, että suuria ponnisteluja tehdään, jotta sopimus toteutuisi oikein nämä kaksi kritiikkikohtaa tai asiaa, jotka voitaisiin parantaa, jotka mainitsitte. Ensinnäkin sanoitte, että tiedot pitäisi säilyttää niin lyhyen aikaa kuin mahdollista. Tämä on hiukan omituista, koska tämähän on yksi perusperiaatteista, joten voisitteko kertoa meille, miksi teillä on se vaikutelma, että Australian viranomaiset pitävät tätä tietoa, säilyttävät tätä tietoa pitempään kuin tarpeen. Toinen on teidän johtopäätöksenne siitä, että tieto, joka saadaan järjestelmästä, pitäisi jakaa paremmin, niin se on erittäin tärkeää, koska ainoa tämän tiedonkeruun tarkoitusperä on se, että olisimme paremmin turvassa. Ja jos nyt hollantilaisena katson niitä dramaattisia tapahtumia. Tämä lentokone, joka ammuttiin alas Ukrainassa, jossa oli hyvin paljon hollantilaisia, e, niin tiedon jako on todella tärkeä kysymys ja sitä olisi parannettava. Minulla on muutama lisäkysymys kuitenkin vielä. Me kuulemme tästä, että Australian viranomaiset aikovat parantaa tiedon tarkkuutta mutta Se kuulostaa hienolta, mutta se mitä he tarkoittavat on se, että he vaativat, että lentoyhtiöt tarkistavat henkilötietojen totuudenmukaisuuden. Tämä on täysin pnr tietoa sopimuksen vastainen, koska tarkoituksena on se, että ainoastaan kaupallisessa prosessissa kerättyjä tietoja käytetään. Lentoyhtiöt eivät ole mikään julkinen viranomainen. Heitä ei voida vaatia tarkistamaan henkilötietojen oikeudenmukaisuutta Ja ö, oletteko tietoinen tästä komissiossa ja aiotteko ö, keskustella Australian kanssa ja mitä teette, jos he jatkavat tällä linjalla. Ja sitten viimeinen kysymykseni sopimus uudelleen arvioidaan syvällisemmin neljä vuotta sen voimaan astumisen jälkeen. Ja tuossa arvioinnissa ei katsota pelkästään sopimuksen teknistä täytäntöönpanoa, vaan myöskin sitä, että onko mitään perusteita näiden tietojen keräämiselle ja säilyttämiselle ja tietojen säilytysdirektiivillähän voi olla myöskin vaikutusta PNR-tietojen keruuseen, mutta tämä nyt on sivuhuomautus. Joka tapauksessa, jos kolmen vuoden kuluttua tätä sopimusta sitten uudelleen arvioidaan, jos tietojen säilyttämisaika ja silloin tietojen säilyttämisaikaa ja myöskin perusteita tietojen säilyttämiselle käsitellään – ja tämä ei ole mikään asia, jota komission pitäisi uudelleen arvioida sitten 4 eh, kertaa 365 päivää voimaanastumisen jälkeen, vaan komission pitäisi ryhtyä siihen jo nyt. Joten mitä teette, jotta eh, voit olla varmoja siitä, että teillä on todella varteenotettavaa uudelleenarviointi, koska jotkin yksittäiset anekdootit ehm, eh, eivät vielä osoita, ettei joitakin rikoksia olisi pystytty ratkaisemaan ilman äh, tätä tietojen massaluovutusta. Äh, se ei riitä. Meillä täytyy olla jotain äh, parempaa todistusaineistoa ottaen huomioon myöskin tuomioistuimen päätöksen ja sen perustelut. Kiitokset Intfeld Kirkhoff. Kiitos. Jälleen voin kiittää komissiota tästä esityksestä, mitäpä mieltä sitten onkaan tietyistä yksityiskohdista. Mielestäni on erinomaista, että meillä on tilaisuus todella yksityiskohtaisesti kuulla näiden sopi- mm, sopimusten, jotka voimassa ovat täytäntöönpanosta. Meillähän on muita sopimuksia, muun muassa ää, sopimus, josta itse olen esittelijänä, no niin tämä on erittäin hyödyllistä nyt kuulla näistä muista sopimuksista ja todella Mm-hmm. mahdollisista kysymyksistä, joita täytyy tarkastella. Muistuttaisin, että meillä on globaali turvallisuusuhka ja PNR-tiedot ovat mielestäni aina tarpeen. Nythän meillä on sopimuksia, joita tarkastellaan itse asiassa hyvin eri tavoin. 14 EU-jäsenvaltiolla on tällä hetkellä hyväksytty rahoitussopimuksille. Viidellä sopimus on. Toivon, että tässä saadaan tällainen EUn eh, e PNR-sopimus voimaan niin, että saamme aikaan todella yhteiset säännöt kaikille, säännöt, jotka kattavat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja eh, kaikki eh, lennot EU-hun ja EU-sta. Me kuulimme erittäin kattavan selvityksen tilanteesta ja Rova Innetfeld tässä jo esittikin kysymyksiä, jotka mielestäni ovat osittain hyvinkin tärkeitä, mutta itse haluaisin ehkä vielä yksityiskohtaisempia tietoja, jotka mahdollisesti ovat tarpeen tulevien PNR-sopimusten suhteen. Meidän täytyy siis ottaa oppia siitä, mitä jo on koettu, ja niin, että tällaista sattumanvaraisuutta ei pääse mukaan tähän työhön. Kiitoksia sitten herra Albrecht. First of all, I would like to stay... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä kertomus ei perustu kertomukseen, jonka olisi tehnyt joku, jolla on tutkimus valtuuksia, vaan nämä, tämä perustuu siis tosiaan vain Australian vastauksiin komissiolle, joten tämä ei kovin syvällinen ole. Ja kysymys kuuluukin, että onko tämä ihan näin kuin tässä sanotaan. Ja sitten kysymys siitä, että tarvitaanko kaikkea tätä tietoa. Ja vastaus tähän kysymykseen on salainen. Enkä usko, että tämän vastauksen täytyy olla salainen, koska voitaisiin ihan hyvin vastata, että tarvitaanko kaikkea tätä tietoa vai ei. Mielestäni voitaisiin mennä vielä yksityiskohtiinkin enemmän ja mm, kysyä, että mitä tietopaketteja oikeastaan tarvitaan niin, että voidaan arvioida niiden hyödyllisyyttä. Ja sitten PNR-tietojen eteenpäin lähettäminen, se on asia, jota me emme voi hyväksyä, koska mehän määritimme ihan selkeät säännöt eteenpäin siirtämisestä kolmansille maille. Ja jos nyt on sitten täysin epäselvää, että mihin maihin näitä tietoja on lähetetty, niin mielestäni meidän ei tarvitse mitään PNR-sopimuksia enää noudattaa, koska sitähän kaikki ja valtiot voivat tiedot saada Australialta tai joltain muulta mm, maalta, jonka kanssa meillä on sopimus, joten tämä on vähän tarkemmin tarkasteltava. Ja sitten siirtäminen myös toisille Australian viranomaisille, esimerkiksi tiedustelusyistä ja silloin tietojen säilyttämisaika on pidempi. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä, se pitäisi kieltää. Tässä on paljon parantamisen varaa, mutta palaan erääseen asian, jonka mainitsin jo aikaisemmin. Yksi keskeinen kysymys jota ei oteta mielestäni huomioon tässä kertomuksessa, vaikka se julkaistiin tämän vuoden heinäkuussa. Ja se on nimittäin tämä tuomioistuimen päätös. Se päätös sanoo ihan selvästi, että että yleinen tietojen säilyttäminen ilman mitään konkreettista riskiä tai epäilyä ei ole linjassa perusoikeuksien kanssa, kuten ne on kirjattu perusoikeuskirjan artiklaan 7 ja 8, enkä näe tässä sanaakaan tästä, että miten komissio aikoo tätä tilannetta, tätä asiaa käsitellä koska mitä me sitten tämän, tämän tuomioistuimen päätöksen näkökulmasta tämä sopimus on laiton. Kukaan ei ole vielä valittanut, koska kukaan ei tiedä, kenelle tästä valittaa, mutta jossain vaiheessa joku varmaan tämän asian vie tuomioistuimeen ja silloin voin kyllä arvata, että millainen tuomio sieltä tulee. Ja, dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Kyllä minä tuen pitkälti sitä, mitä Sophie Intfeld ja Jan Philip Albrecht tässä totesivat. Ehkäpä kuitenkin pari asiaa vielä minulta itseltäni. Meillä Saksassa sanotaan, että jos kaksi ihmistä tekee saman asian, niin ei lopputulos ollenkaan varmaan ole sama. Ja Rova Inetfeld tässä totesi, että kun vertailee näitä eri PNR-sopimuksia, niin niiden väliset erot ovat äh, varsin äh, selviä ja eikä mielestäni mikään äh, sopimuksesta ehkä välttämättä ole parempi kuin Australian kanssa tehty sopimus, ehkä pikemminkin huonompi, mitä tulee esimerkiksi tietojen säilyttämisaikaan, tietojen välittämiseen kolmansille maille ja niin edelleen. Ja niin myönteinen kuin tämä komission äskeinen eh, kertomus nyt olikin, niin aika monia kysymyksiä jää vielä avoimeksi eh, sen suhteen, että eh, paitsi sanamuodot, niin onko tämän sopimuksen henki meidän haluamamme kaltainen. Mehän käynnistimme tämän keskustelun terrorismin torjumiseksi. Me haluamme löytää terroristit ja me haluamme luonnollisesti rankaista terroristeja he ovat rikollisia. Ja kysyisinkin, kun ajatellaan tätä sopimusta Australian kanssa, niin montako perusteltua epäilystä löytyi? Monetko ihmiset joutuivat syytetyn penkille tämän sopimuksen pohjalta tai sen kautta? Eli kuinka, millaisessa suhteessa tämä sopimus on siihen hyötyyn, jota siitä saadaan Satoja tuhansia henkilötietoja säilytään, mutta mikä hyöty tästä tulee? Ja jos tällaisia perusteltuja, toivoakseni perusteltuja epäilyjä sitten löytyi, eh, jotka mahdollisesti jopa johtivat eh, syytteisiin, niin mistä rikoksista oli kyse? Oliko todella aina kyse terrorismista? Vai onko niin, että näitä tietoja käytetään myös sellaisten eh, rikos, rikollisten löytämiseen, jotka eivät mitenkään olleet äh, mukana, kun sopimuksesta neuvoteltiin. Ja tässä puuttuisin vielä äskeiseen keskusteluun, jossa puhuttiin noista ulkomaisista, ulkomaalaisista taistelijoista, foreign fighters. Miten niin ulkomaalaiset? Useinhan ne ovat saksalaisia tai brittejä, meidän maidemme kansalaisia, jotka ovat joskus jossain vaiheessa sitten kääntyneet islaminuskoisiksi ja sitten äh, radikalisoituneet. Ja me puhumme siitä, että he eivät pääse palaamaan maihimme. Sen sijaan, että puhuisimme siitä, mitä meidän maissamme on pahasti pielessä, että ihmiset joutuvat radikalisoitumaan. Meidän on välttämättä ryhdyttävä toimiin taataksemme kansalaistemme turvallisuus. Toki tämä on aivan välttämätöntä, mutta ei tämä mielestäni nyt mitenkään varmistu tämän Australian sopimuksen kautta. Kiitos. Kiitoksia. Minulla on täällä vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Luenpa listan. Guillaume, Mr. Foss, Mrs. Ernst and Mrs. Spinelli. And I... Tässä puheenvuoropyynnöt ja nyt äh, suljen puhujalistan. Meillä on 15 minuuttia kokousaikaa ja pyytäisin teitä nyt kunnioittamaan kahden minuutin puheaikaa, jotta ehdimme vielä kuulemaan sitten lyhyen vastauksenkin Sorekalta. Joten ensimmäisenä Rova Stevens. Okei. okay. dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik heb uh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Muutama kysymys liittyen tuohon EUn ja Australian väliseen sopimukseen. Mitä takeita meillä on siitä, että arkaluontoisia tietoja ei säilytetä? Olen tässä nyt ymmärtänyt, että arkaluontoiset asiat, niin ja miten ne muuten määritellään arkaluontoiset tiedot, siis käsitän mm, vaikkapa uskonto tai rotu tai jonkun jäsenyys jossakin järjest- käytössä kuuluvat arkaluontoisiin tietoihin, mutta mitä takeita on meillä eh, siitä, että nämä tiedot eh, todella suodatetaan pois? Eh, ja sitten kun katsotaan sopimuksen tavoitetta, terrorismin torjunta, kansainvälisen rikollisuuden torjunta, välillähän näitä arkaluontoisia tietoja nimenomaan tarvitaan, erityisesti terrorismin torjunnassa – kun ajatellaan ihmisiä, jotka vaikkapa lähtevät Syyriaan, syyrialaistaistelijat, luonnollisesti täytyy ottaa huomioon montakin eri elementtiä, muun muassa uskonto. Ja se, että poistetaan kaikki arkaluontoiset, niin kutsutut arkaluontoiset tiedot, niin miten tämä sitten auttaa meitä terrorismin torjunnassa? Tässä kyseessä on varmaankin aika hankala tasapaino hyvin herkkä tasapaino, enkä oikein tiedä, miten tämän tasapainon saamme säilytettyä. Samoin äh, mielelläni kuulisin näistä tiedoista. Näitä voidaan siis jakaa kolmansien maiden kanssa, toimittaa kolmansille maille. Mitä tämä tarkoittaa? Ketkä kolmannet maat? Mitkä maat? Euroopan unioni, onko Euroopan unionilla sitten äh, jonkinnäköinen ää, äh, tieto ja mahdollisuus valvoa sitä, mitä tietoja toimitetaan ja mille kolmansille maille. Ja sitooko tämä sopimus, äh, näin, sopimus Australian kanssa sitten näitä kolmansia maita, jotka tulevat myös peliin? Eli miten Euroopan unioni pystyy äh, seuraamaan äh, tietojen siirtymistä jos Euroopan unioni ei ole suorassa yhteydessä näihin kolmansiin maihin, ei meillä ole vielä sopimusta Australian kanssa, mutta miten tämä toimii tämä ikään kuin kolmikanta myös näiden kolmansien maiden kanssa. Sitten vielä viimeinen kysymykseni, kun Euroopan unioni valvoo Australiaa ja sen toimia, niin toimiiko tämä myös toiseen suuntaan? Onko Australialla mahdollisuus valvoa meidän toimiamme? Kiitos. Kiitoksia, Rouva Gion. Ihan lyhyesti, jotta pysyn aikarajojen sisällä. Mielestäni tämä sopimuksen hyvä sovellus, ainakin ne, niissä olosuhteissa, joissa on laadittu, niin sillä on keskeisen tärkeä merkitys tulevia keskustelua ajatellen. Ja sen takia nämä puutteet, ja jos nyt meidän täytyy kuitenkin noudattaa näitä puitteita, jos ne on luotu, ne ovat keskeisiä kohtia. Minä haluaisinkin joitakin täsmennyksiä näistä asioista, myös miten jaetaan tämä asia kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole riittävästi mukana tässä prosessissa. Kiitoksia sitten herra Foss. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kyllä se vaikutelma, että tällä kaudella meidän täytyy keskustella vielä intensiivisemmin turvallisuudesta, koska ei maailmasta ole tullut parempi paikka sen jälkeen, kun tämäkin sopimus Australian kanssa on solmittu. Ja yhä pidemmällä, enemmän mennään tähän suuntaan, että jos halutaan torjua terrorismia ja vakavaa rikollisuutta, niin silloin meidän täytyy analysoida mm, tietoja. Sitten tietysti on tämä kysymys, että kuinka pitkälle voidaan mennä, mikä on suhteellista, milloin ylitetään tämä raja, niin kuin esimerkiksi nyt EU-tuomioistuin on sanonut, tai Saksan perustuslakituomioistuin, esimerkiksi tietojen säilyttämisestä, mutta kuitenkin tietojen analysointi on tapa torjua rikollisuutta ja terrorismia. Tämä Australian sopimus näyttää toimivan hyvin. Olen tyytyväinen siihen ja iloinen, mutta tietenkin on myös asioita, meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Se, mitä kollega Albrecht sanoi esimerkiksi äh, tietojen luovuttamista kolmansille maille, se, mitä kollega Inetfeld sanoi tietojen tarkkuudesta äh, ja siitä, miten ylipäätänsä nämä tiedot välitetään eteenpäin. Kuitenkin minulla on se vaikutelma, että ainakin nyt tällä mm, alalla ensimmäisenä äh, askeleena onnistuimme tällaisen minimi tason mallin saamaan aikaiseksi PNR-tietojen luovuttamisen suhteen, joka näyttää toimivan ja nyt meidän täytyy sitä vain vähän siellä ja täällä säätää, mutta olen sitä mieltä, että nämä asiat, jotka mainitaan tässä kertomuksessa, joita voitaisiin parantaa, niin siinä komission pitäisi yrittää vielä yhteistyössä Australian kanssa näitä kohtia parantaa. Kiitoksia, Rova Ernst. Kiitos. Ensinnäkin olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme nyt tämän kertomuksen, mutta ei mikään sitä tosiasiaa muuta, että tämä PNR-sopimus jotenkin olisi arvokas tai hyvä sopimus ei todellakaan ole, ei sen hyödyllisestä, hyödyllisyydestä ole minkään näköistä äh, äh, todistusta. Montako terroristiiskua on estetty, montako lentokonetta saatettiin pelastaa maahansyöksyltä terroristiiskun vuoksi tämän sopimuksen kautta. Ei tässä mielestäni ole tullut ollenkaan selväksi, että tästä ei mitään hyötyä. Tämä on valtava tietomolokki, joka nyt on luotu ja halutaan luoda yhteistyössä eri maiden kanssa. Tästä ei ole minkäännäköisiä perusteluita eikä mitään sellaista arviota, mistä olisi minkään maailman hyötyä yhtään kenellekään. Kun nyt ajatellaan näitä tietoja, mitä näille tiedoille tapahtuu? Kukaan ei vastaa meidän kysymykseemme. Kuinka kauan näitä tietoja todellisuudessa säilytetään? Entäpä tietojen välittäminen eteenpäin? me vaan sokeina sitten sumussa vaillamme, kun kukaan ei kerro meille mitään. Ja onko tässä nyt kylliksi perusteita perusoikeuksien vesittämiseen? Ja nyt siis, kun ajatellaan tietojen säilyttämispäätöstä, joka tuli unionin tuomioistuimelta, niin mielestäni on äh, aika äh, moinen juttu, että tällaisia sopimuksia meillä on. Ja sitten iltapäivällähän keskustelemme jäsen Malmströmin kanssa juuri tuomioistuimen päätöksestä näiden tietojen säilyttämisen suhteen, joten ei tällä sopimuksella itse asiassa ole minkäännäköistä hyötyä. Se liittyy juuri tietojen säilyttämiseen ja sitä tulee tältä kannalta nimenomaan tarkastella. Sitten viimeinen asia, enkä tässä nyt ehkä ole täysin kyynisyydestä vapaa näin todettaessani, mutta kun ajatellaan Australiaa. Mihin Australia tarvitsee PNR-sopimusta? Se itse asiassa on minulle jäänyt kyllä tässä vielä täysin avoimeksi. Kiitoksia sitten Spinelli. Sarò brevissima. Puhun ihan lyhyesti, koska tärkeimmän sanoikin jo edustaja Cornelia Ernst ja häntä ennen edustajat Albrecht ja Sippel. Haluaisin ainoastaan lisätä yhden ajatuksen viimeisessä neuvoston kokouksessa 30. huhti äh, elokuuta. Siinä suositetaan voimakkaasti että tämä sopimus Australian kanssa hyväksyttäisiin mahdollisimman pian. Ja sitten komission jäsen Malmström antoi ymmärtää, että jollain lailla tämä sopimus on eräänlainen malli tällaiselle eurooppalaiselle sopimukselle koskien tietojen keruuta ja säilyttämistä – ja tämä on tärkeä kysymys Malmströmin mukaan erityisesti maahanmuuttajien suhteen. Joten muistutan sitä, siitä, mitä varapuheenjohtaja Albrecht sanoi, meidän tulisi kuitenkin muistaa, että meillä on tuomioistuimen hyvin selkeä päätös 8. huhtikuuta annettu päätös, jossa sanotaan, että tietojen säilyttäminen tietyn ajan ylitse on kiellettyä. Ja nyt palaan jälleen teidän puolenne. Johtaja Soreka, mahdollisimman lyhyet vastaukset. Kiitos. Kiitos Ova puheenjohtaja. Pyyrin tässä nyt erityisesti näihin yksityiskohtiin sitten puuttumaan, joita minulta pyydettiin. Ensinnä luonnollisesti rouva Inetfeld, entinen esittelijä, Kiitän häntä puheenvuorosta. Olemme aivan samaa mieltä siitä, että tämä on kyllä mallisopimus. Ja me haluaisimme tämän hyvin selvästi myös todeta. Teidän kaksi seikkaanne yhtäältä meidän omat suosituksemme, kun mainitsin, että me pyysimme Australian tullia säilyttämään käyttämään mahdollisimman vähän tietoa, niin en viitannut kohtaan artiklan 16 alaisuudessa, jossa sopimus sallii tiedon säilyttämisen erityistutkimuksia varten. Näissä tapauksissahan tulli voi tarpeellisen ajan säilyttää tietoja. Me olemme nyt vedonneet Australian tulliin, että se poistaa nämä tiedot mahdollisimman pian heti sen jälkeen, kun tällainen erityistutkimus on saatettu päätökseen. Tässä ei viitata siis mihinkään viiden vuoden määräaikaan. Samoin sitten sopimuksen mukaisesti saatatte tietääkin, että meillä oli tällainen workshop-tapaaminen, työryhmätapaaminen tämän vuoden alussa. Pyysimme australialaiset asiantuntijat yhdessä meidän jäsenvaltioidemme asiantuntijoiden sekä Europolin ja Eurojustin asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan asiaa ja hyvin laajalti todettiin, että analyyttisen tiedon jakaminen on hyvin keskeistä. Ja luonnollisesti tällaista tietoa tulee sitten lähettää ja vastaanottaa sellaisten henkilöiden, jotka tästä jotain ymmärtävät, tällaisia matkustaja-analyysiyksiköitä on hyvin vähän ja näitä asiantuntijoita siis hyvin pieni joukko. Ja tätä asiaa voidaan kyllä parantaa. Mitä sitten tulee tiedon äh, pätevyyteen, niin äh, me palaamme äh, tässä asiassa. Rova Inetfeldt, otamme teihin yhteyttä. Sitten sitten kun ajatellaan tulevia kolmea vuotta arvioita, me emme luonnollisestikaan odottele viime hetkeen asti käynnistääksemme uuden arvion tiedon säilytyssä määräajan tehokkuudesta, niin kuin varmaan tiedätte, komission yksiköt osallistuvat jatkuvasti tähän työhön on sekä IATAN kumppaniemme kanssa ja näin saamme tarpeellista tietoa siitä, miten näitä vastaavia sopimuksia täytäntöön pannaan, joten saamme tietoa todella myös muilta omien tutkimustemme lisäksi ja tarkastustemme lisäksi. Kun ajatellaan, ja pahoittelen, että menen nyt näin yksityiskohtiin, mutta palaisin nyt vielä tähän kertomukseemme, jossa selkeästi toteamme, että tulliviranomaiset ovat todenneet, etteivät ole siirtäneet PNR-henkilötietoja kolmansien maiden viranomaisille. Tämä löytyy sieltä sivulta 16 sopimuksesta ja he mainitsivat, että ovat vaihtaneet tietoja tiettyjen kumppanien kanssa PNR-puitteistossa tällaisista riskiprofiileista, esimerkiksi huumausaineiden salakuljettajien suhteen, mutta yksittäisen henkilöön kohdistunutta tai liittynyttä PNR-tietoa ei ole vaihdettu tai toimitettu kolmanteen maahan. Näin ei ole siis sopimuksen puitteissa tapahtunut, mutta joka tapauksessa muistuttaisin teitä siitä, että kolmannet maat, jotka vastaanottavat näitä henkilötietoja, luonnollisesti alistetaan samojen määräysten kunnioittamiseen kuin sopimusosapuoletkin. Sitten vielä Saatoitte havaita kertomuksen lukiessanne, että liitteessä C on luettelo tapauksista, jotka siis vakava rikollisuus sekä terrorismi tapauksista, jotka on saatu ratkaistua PNR-tietojen avulla ja ansiosta. Sitten täällä vielä rouva Stevens kysyi arkaluotoisista henkilötiedoista. Tämän sopimuksen puitteissa nämä kaikki tiedot välittömästi poistetaan ja tämä on todettu myös kertomuksessa, niin kuin alkupuheenvuorossanikin totesin. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos teille, herra Soreka. E, Infeld nyt hyvin, hyvin lyhyesti, puoli minuuttia. Puoli minuuttia se, mitä sanoitte toisesta arvioinnista neljän vuoden jälkeen. En ole aivan varma, miten IATA siihen sopii sopii. Mielestäni tuon arvion täytyisi koskea niitä elementtejä, jotka edustaja Sipel mainitsi, kuinka paljon turvallisuus on lisääntynyt. Rafos sanoi, että maailma on vain muuttunut vaarallisemmaksi sen jälkeen, kun olemme tämän sopimuksen hyväksyneet. En tiedä, tarkoittiko hän tätä, mutta sitten tämä analyyttisten tietojen jakaminen. Puhuitte matkustajatiet tiedostoyksiköistä. Ei, me puhumme tiedosta, jotka on jo analysoitu, riskiindikaattoreista. Ne pitäisi jakaa poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa. Tätä pitäisi arvioida. Kiitoksia. Yes, please. Jaha, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. En luonnollisestikaan nyt halua jättää vastaamatta rouva Entveltille kun ajatellaan noita jatkoarvioita, niin kun minä viittasin ICAon ja iäteen, niin totesin, että meillä on työryhmä, jossa tapaamme australialaisia, kanadalaisia, amerikkalaisia ja muita, ja näin voimme heidän kanssaan käsitellä kysymyksiä siitä, miten nämä eri sopimukset on täytäntöön pantu. Siis tämä arviointihan tehdään ehkä noin 10 kuukauden välein, mutta tätä tietojen vaihtoa muiden viranomaisten kanssa ehkä muutaman kuukauden välein työryhmässä. Ja tässä puhutaan nyt siis analyyttisestä tiedosta, mm, tiedosta, jota lainvalvontaviranomaisten välillä jäsenvaltioissa voidaan jakaa, ja tämä siis liittyy Eurojustiinkin. Ja tätä olemme pyytäneet Australialta. No niin, kiitokset Soreka vielä yhteistyöstä ja kaikista tiedoista tänä aamuna ja kiitos äh, kollegat aktiivisesta äh, osallistumisesta tähän kokoukseemme tänä aamuna. Jatkamme kello puoli kolmelta sitten komission jäsen Malmströmin kanssa. Oikein hyvää ruokahalua.